se on saanut ECR-ryhmältä muutos ehdotuksia. Nämä nimitykset ovat, löytyvät tämän istunnon pöytäkirjasta ja jos yhtään huomautusta pöytäkirjaan ei esitetään,